arvoisa puhemies puheenvuorossani keskittyisin myös meriympäristöön ja sen äh, vaikutukseen äh, maaseutualueiden ja yhteisöjen elämään. tänään puhuttiin paljon kalastuksesta ja juuri näistä kalastusyhteisöistä. Tapasin itse asiassa komission ja sen Kolkissa hyvin tärkeässä konferenssissa viime vuonna. Puhuimme sinisestä taloudesta ja siitä, miten merkittäviä kasvulukuja meillä Irlannissa on ollut sinisen talouden alalla. ja Se on äärimmäisen tärkeää. Ja kasvu on ollut äh, myös äärimmäisen tärkeä, äärimmäisen merkittävä yli 8 prosenttia vuodesta 2014. 75-80 äh, kertainen. Ja todella tämä on merkittävää matkailulle, tietenkin äh, kalatuotteiden jalostukselle, innovaatioille, tutkimukselle. Tiedän, että komission sen on hyvin sitoutunut tämän merkittävän sinisen talouden tukemiseksi. Se on hyvin merkittävä yhteisöelämä. Kiitos paljon. Puhemieltä mikrofoni. Seuraavaksi edustaja Negrescu. Panama Kiitoksia. No, nämä Panaman paperit osoittavat, että maailmanlaajuisesti ei ole minkäännäköisiä valvontamekanismeja enää, jotka kohtelisivat kansalaisia yrityksiä samalla tavalla. Se, joka piilottaa rahansa veroparatiiseihin ja tekee tällä voittoa, niin tämä on erittäin suuri ongelma maailmalle. Ja tässä todetaan, että tässä on kyse määrästä, joka on kuin Romanian terveysbudjetti. Eli tässä siis tehdään suuria voittoja. Ja kyseessä on mekanismit, joita täytyisi voida torjua. Yli puolet, siis yli puoli miljoonaa kansalaista on tässä mukana ja meidän täytyy tässä todellakin toimia erittäin konkreettisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tamasik. Prvostupansko vijeće Haškog suda. Haakin tuomioistuin vapautti Seychellin, vaikka hän todellakin e, toimi e, Kroatian ja Bosnian-Herzegovinan sodissa päällikkönä. Ja tämä tuomio on melko uskomaton ja olemme olleet järkyttyneitä tuomioistuin totesi, että eh, suurempi Serbia oli poliittinen hanke, ei niinkään eh, rikos. Ja tämä sitten on ristiriidassa aikaisempien tuomioistuimen tuo, tuomioiden ja päätösten kanssa. Ja on muistava, mitä 90-luvun Jugoslaviassa tapahtui. Eh, suurta Serbiaa ei olisi ollut mahdollisuus perustaa mitenkään muuten kuin rikoksen keinoin eikä tässä pelkästään eh, nyt vähätellä tätä sovittelumenettelyä aikaisempien eh, Jugoslavian maiden välillä, vaan tässä ei myöskään ole huomioitu lainsäädäntöä. Ja siksi monet maat eivät ole olleet halukkaita tekemään yhteistyötä tuomioistuimen kanssa, ja tällä on haitallinen vaikutus maailman vakaudelle ja alueen vakaudelle. Kiitos edustaja Tom. Kiitos puhemies. 26. huhtikuuta on Tsernobylin suuronnettomuuden 30. vuosipäivä yli 500 ihmistä joutui ikävä kyllä siellä toimimaan näin, sillä alueella erittäin paljon terveysongelmia esiintyi näillä ihmisillä ja niitä oli huomattavasti enemmän kuin muilla nämä ihmiset saivat erilaisia sosiaalitukia, mutta tämä muuttui 2003. Nyt he saavat joitakin tukia ainoastaan, jos heidät tunnustetaan. Eli hän pitäisi olla Viron kansalainen, mutta on ihmisiä, jotka eivät näitä kriteerejä vastaa, ja näin he eivät saa näitä tukia. Tämä rajoitus koskettaa ainoastaan etnistä alkuperää olevia ihmisiä. Arvoisat kollegat, monet ihmiset kärsivät syrjintää ja tällaiset syrjivät toimet pitäisi välittömästi poistaa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Albiol Gutsman. Gracias. Kiitos. Nomekin perhe, johon Arias Kanieten komission jäsenen perhe kuuluu, sai 30 6 miljoonaa euroa öö, yhteensä tukina ja hänen komission jäsenen perhe on siis saanut valtavasti rahaa Euroopan veronmaksajilta silloin, kun Arias Kaniete oli ministeri Espanjassa ja nyt myös sen jälkeen kun hänestä on tullut komission jäsen. Ja nyt sitten Domekin nimi, hänen perheenjäsensä nimi on myös Panama-papereissa. Kyllä nyt Arias Kanjaten tulisi kantaa vastuunsa. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Terri Cabras. Gracias, <clears throat> señora presidente. On December 10, 1991, the immense... Yksi Vuoristokarabahissa äänestettiin kansanäänestyksellä itsenäisyydestä ja tämä sitten johti sotilaallisen yhteenotton Azerbaidsanin kanssa ja valtava määrä kuolonuhria syntyi. Ja sitten e, tulitauko saatiin aikaan ja vuonna 1992 Eh, Minskissä sovittiin asiasta, mutta Azerbaidsan ei ole kuitenkaan ollut valmis näitä eh, tulitauon loukkauksia valvomaan. Demokraattiset instituut ovat olleet tässä taustalla ja esimerkiksi eh, lahjonnan taso alhainen ja oikeusistuin varsin riippumaton. Ja siksi näiden Minskin ryhmän neuvottelujen osalta olisi pitänyt ymmärtää, miten maan kehityksen tulisi kehittyä. Ja sotilainen läsnäolo on olemassa, mutta on erittäin tärkeää, että uusi riippumaton valtio saa mahdollisimman nopeasti kansainvälisen tunnustuksensa. Kiitoksia seuraavaksi. Edustaja Pedicini. Grazie, Presidente. Kiitos. Italian tuomarilaitoksen ansiosta nyt on syntynyt uusi skandaali eli Basilikaatassa Etelä-Italiassa jätevesivuotoja on tapahtunut ja eri tason eh, osallistujat, ministeritason osallistujat, jopa pääministerit on ollut kuvassa mukana ja Tuolloin kysyttiin, vastaavatko nämä laitteistot direktiivin vaatimuksia, mutta sitten todettiin, että todellakin näitä vuotoja on. Ja jälleen kysyin uudelleen, noudatetaanko sääntöjä ja sitten vuonna 2015 voitiin todeta, että alueelta löytyi raskasmetalleja ja myöskin hiilivetyjä. Ja tässä on ollut todellakin erinäisiä yhteydenottoja ympäristölaitoksiin ja kysymys kuuluu, mitä nyt sitten tekee Euroopan unioni? Mihinkään ei ole ryhdytty, vaikka ihan selvästi tässä todellakin on vaarannettu kansalaisten terveys. Mr. Perheccio. Seuraavaksi edustaja Borghesio. Borghesio. Sorry. Eh, denuncio al presidente tässä parlamentarikkojen oikeuksia on loukattu ja tässä viittaan Milanon tuomioistuimen ilmaisemin näkemyksiin. Ja vaikka olenkin saanut tiedon tästä asiasta, ja tämä todellakin liittyy Julius tilanteeseen, niin menettelyä ei suostuttu keskeyttämään – ja katsoisin, että tässä on kyseessä todellakin huomattava äh, loukkaus äh, poikkeusta vastaan ja loukkaus myöskin äh, tuomioistuimen normaalikäytänteitä vastaan. Ja huomenna sitten esitän puhemies Schulzille valituksen, jossa todellakin toivoisin, että parlamentin puhemies puolustaisi tätä esitystä tuomioistuimessa. Emme voi hyväksyä tällä minkäänlaista vapautta, koska todellakin tämä poikkeus on poikkeus, joka koskee parlamentaarikkoja ja me emme voi hyväksyä sitä, että ilman perustelua sitä rikotaan tai että joku tuomioistuin sitä vastaan rikkoo. Kiitos. Microphone, please. Mikrofoni. Kiitoksia puhemies Korina Kretsu joka on komission jäsen, on politikolehden lehden toimesta häntä on syytetty siitä, että hän ei edes käy toimistollaan, vaan lähinnä käyttää aikansa kotipuolessa Romaniassa. Komissio haluaa vain lakaista tämän kaiken maton alle, mutta toimittajat ovat kyllä nyt tarttuneet asiaan esimerkiksi Politico-lehden toimittajiakin vastaan on nyt hyökätty. Tässä on varsinainen henkilökultti ja Ceausescukin olisi ylpeä Gretsun toimista. Minä olen vaatinut asiaan selvennystä ja kyllä se niin on, että eurooppalaisia rahoja on nyt käytetty komission jäsenen ihan ikin omiin tarkoitusperiin henkilökohtaiseen käyttöön. Fernandes. Edustaja Fernandes. Gracias, presidenta. Kiitos puhemies. Haluaisin muistuttaa espanjalaisesta Oviedon Oviedossa eli kotipuolessani toimineesta palomiehestä, jonka, joka menetti henkensä taistellessaan metsäpaloa vastaan. Ensin tosiaan nämä muistosanat hänelle, mutta nyt puhuisin vielä maitoalan tilanteesta. Tuhannet perheet ovat menettämässä elinkeinonsa, koska komissio ei takaa järkeviä tuottajahintoja. Me tarvitsemme markkinatoimia, jotka johtavat siihen, että kuluttaja voi tehdä perusteltuja kulutuspäätöksiä erilaisten ja eri tavoin tuotettujen maitotuotteiden välillä. Minulla on tässä kädessäni asturialaista maitoa ja minä skoolaan tällä hyvällä maidolla nyt teille kaikille. Kiitos. Mrs. Fotuga. Edustaja Fotiga. Thank you, Fotiga. Kiitos, Fotiga. Kiitoksia. Minun alueelleni on varoitettu Venäjän imperialistisesta politiikasta. Tilana Georgiassa ja Ukrainassa on sellainen, että sen tulisi toimia varoituksena. Tässä mielessä me olemme kohdanneet propagandaa, propagandasotaa länttä kohtaan ja tämä on vaikuttanut myöskin äh, Alankomaiden kansan äänestykseen. EUn äh, kansalaisten tukea, kun ajatellaan äh, yhteistä ulko- ja puolustuspolitiikkaa Venäjän uhkia kohtaan. Ja tätä samaa propagandaa saatetaan myöskin soveltaa kaikkia EUn jäsenvaltioita vastaan. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Selimovic. Kiitos puhemies. Servijohtaja Karacic tuomittiin kansanmurhasta. Haluttiin parantaa, kun ajatellaan Bosnia, joka on EU-hakija, valtio mm, sovintoprosessia maassa. Kuitenkin muutama päivä myöhemmin äh, mm, herra Sechel, äh, joka on äh, vastaavanlainen sotarikollinen, vapautettiin aivan täysin. Juridisesti oli vaikea todistaa kuulemma sitä, mitä sessel oli sanonut, että haluaa kaivaa kaikilta kroateilta silmät päästä omin käsin. Hän, hänet todella vapautettiin ja Seselin vapauttaminen tulee kyllä vaikuttamaan erittäin kielteisesti sovintoprosessin jatkumiseen sekä ylipäätään EU jäsenyysmahdollisuuksiin, koska näin on, ei ole luotu sitä moraalista oikeudenmukaisuutta, mikä olisi ollut tuomioistuimen tehtävä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Benito Siluaga. Kiitos puhemies. Viime viikolla Euroopan parlamentissa otimme vastaan muski eh, Samunton ystäviä ja sukulaisia. He ovat eh, eh, eläneet Petronorin ja Repsolin tehtaiden varjossa jotka ovat saastuttaneet ympäristöä aivan valtavasti ja nyt uhanalaisena on jopa Natura 2000 alue. Alueen ihmiset ovat sairastuneet syöpiin ja muihin vakaviin sairauksiin ja julkisen, julkiset viranomaiset eh, ovat sulkeneet silmänsä näiltä monikansallisten yhtiöiden väärinkäytöksiltä. Ja nyt sitten nämä monikansalliset yhtiöt, jotka vaarantavat ihmisten terveyden, saavat tukea verovaroista. Me katsomme, että Euroopan unionin on nyt tutkittava kerta kaikkiaan näiden laitosten vaikutukset kansalaisten terveyteen, jotta tällaista ei pääse jatkossa tapahtumaan ei Espanjassa eikä muuallakaan Euroopan unionissa. Kiitoksia. Mr. Sleks. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Skrleks. Kiitos puhemies. Uudet e, jäsenmaat ja varsinkin eh, Kroatia. Meillä ei vielä ole eh, kaikkia eh, toimia käytössä rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Eli kansalaiset eivät välttämättä myöskään pysty hyödyntämään energia, uusiutusta energialähteistä. hallitus asetti velvoitteen eh, asentaa eh, tietynlaisia lämmitysmittareita asuntoihinsa, eh, mutta kuitenkaan ennen tätä ei minkäänlaisia rakennusten uudistustöitä toteutettu eikä näin ollen ole mahdollista saada selkeää tietoa käytetystä energiamäärästä ja toisaalta hinnoista ja tällainen menettely ei ole lainmukaista ja toivoisimme, että komissio toimisi ja näin suojelisi kansalaistensa oikeuksia. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Maha. Mikrofoni. Microphone, please. Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s tím, co... Haluaisin tässä kertoa, mitä Tsekin tasavalta ajattelee EUn ja Turkin välisestä sopimuksesta. Tässä vastustetaan sitovaa uudelleenjakojärjestelmää toisiksi. He vastustavat tätä sopimusta. Mitä tulee viisumihelpotuksiin EU kansalaisille, mutta kiinnostaako Brysselissä ketään se, että mitä demokraattisesti valittu parlamentti ajattelee. En usko. Euroopan neuvosto ja, Euroopan neuvosto ja komissio aivan tahallaan tekivät tällaisen sopimuksen Turkin kanssa, joka ei ole mikään virallinen sopimus juuri siitä syystä, koska kansalliset parlamentit. Tässä pyritään kiertämään EUn komissio on solminut tällaisen sopimuksen, johon yksikään parlamentti ei voi puoltaa. Ja tästä syystä EUn kansalaiset eivät luota EUn instituutioihin. Kiitoksia edustaja Libreton. Merci. Kiitoksia puhemies. 6. huhtikuuta alankomaalaiset päättivät kansanäänestyksellä vastustavansa EU-Ukrainan sopimusta. Tämä oli ainoastaan tekosyy, vaan näiden kansalaisten halusivat tässä mm, he halusivat vaikeuttaa EUn toimintaa. Tämä on aiheuttanut skandaali LuxLeaks, Panama, Panama, myöskin esimerkiksi herra Kanietelle, mutta ei haluta ymmärtää sitä viestiä, jonka kuitenkin lukuisat äänestäjät tässä toivat. Tässä edelleenkin on olemassa teknokraattinen mm, suhde. Nyt tässä myöskin on tarkoituksena, on tarkoituksena pelastaa Schengen 23.6. on Brexit ehkä edessä ja sitten myöskin, Jean, ja myöskin Marine Le Pen ensi vuonna. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja McGuinness. Thank you, Madam President. Um... Kiitos puhemies. No, en nyt ensimmäistä kertaa puhu tässä kauppakysymyksistä. Ja nyt kyseessä on kauppasopimus Mercosurin kanssa maatalousneuvostossa Luxemburgissa tänään todettiin, että 23 eh, jäsenmaata eh, on huolissaan komission taktiikasta, jos eh, nyt avataan tämä verkkosolin suuntaan, varsinkin kun puhutaan esimerkiksi siipikarjasta, sian ja nauranlihasta, herkistä tuotteista. Ja maatalous Euroopassa on varsin hankalassa tilanteessa, että komissio nyt olisi näin halukas avaamaan portit lihan tuonnille ja näin syntyisi lisää ongelmia maaseutualueille EU-ssa ja viljelijöille ja kasvattajille. Neuvoston kokouksessa tänä aamuna eh, tämä tuotiin esiin ja haluan tuoda näin oman ääneni kuulumaan täällä. Ja haluan kertaalleen vielä varoittaa komissiota tästä ja siitä, että mitä kaikkia vaikutusta saattaa olla myös muille talouden sektoreille. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Chani. Kiitos puhemies. On puhuttu pitkään siitä, tulisiko jäsenvaltioiden myydä kansalaisuuksia tai oleskelulupia. Ja jäsenvaltiothan voivat tietenkin itse päättää kansalaisuudestaan, mutta kun kyse on samalla EU-kansalaisuudesta ja nyt viimeaikaiset tapahtumat ovat ähm, asettaneet asian ihan uuteen val- valoon. Esimerkiksi tämä terrorismin lisääntyminen äh, taloudellisen äh, maahanmuuton rinnalla ja ylipäätään äh, veronkierto, veron välttely. Kyse on erinomaisesta kaikupohjasta petoksille, väärinkäytöksille ja myös terrorismille – ja veronkiertoa, veron välttelyä ja mahdollisesti myös terroristijärjestöjen rahanpesua EU-alalla näin helpotetaan. Euroopan unionin tulisi muistaa se, että jotkut ihmiset vaarantavat henkensä pyrkiessään Euroopan unioniin. Meidän ei Tulee tukea veronkiertoa ja helpottaa terroristien rahoitusta. Me tarvitsemme yhteisen järjestelmän, jossa on tiukat säännöt, tällaista ei pääse tapahtumaan. Kiitos. Brek. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Jure. Pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie. Kiitos. Arvoisat kollegat, Euroopan yhteisen, e, e, tässä pitäisi saada yhteisöllisyyttä parannettua. Tässä esimerkiksi myöskin on kyseessä Puolassa juhla ja tämä Euroopan parlamentin puhemies otti asian esille 50 vuotta sitten tuhannes juhla oli virstan pylväs Puolan vapauden tiellä ja myöskin muiden kansalaisten kansakuntien tiellä. Tämä osoittaa sitä, että kristitty perintö ei ole sitä meidän, vaan myöskin meidän vapauksiemme perusta ja myöskin tulevaisuuden toiveidemme perusta. Edustaja Kouso, kiitos puhemies. Pakolaiskriisi velloo rannikoillamme ja Euroopan unioni ei ole vastannut näiden tuhansien ja taas tuhansien ihmisten hätään. Päinvastoin nyt luovutaan pelastustoimista ja vahvistetaan rajavalvontaa Frontexin kautta. Mehän olemme nähneet nyt, viimepäiväiset tapahtumat äh, kynnelkaasuineen. ja me annamme nyt äh, luvan äh, kidutukselle sekä sille, että ihmiset siirretään pois Euroopan unionista meidän jaloistamme. Väitetään, että Turkki on turvallinen maa. Turkki ei todellakaan ole turvallinen, ei älymystöedustajille eikä toimittajille. Turkki on sallinut sen, että tilanne on päässyt tähän ja Turkki on käyttänyt nyt pakolaisia kiristyksen keinona meitä vastaan. Ja nyt me sitten laitamme Turkin tekemään oman likaisen työmme. Kiitoksia edustaja Soiro. ja kollegove, te mies, přesně před rokem sedna. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. 17.3. noin vuosi sitten koulutusministerit kokoontuvat Pariisissa ja tuolloin laativat julkilausuman siitä, kuinka toimia ei syrjivästi ja miten nämä kansallisuuskysymykset huomioida samassa yhteydessä. Nyt voidaan katsoa siis taaksepäin ja huomaamme, että tilanne ei ole suinkaan muuttunut parempaan suuntaan. Edelleenkin terrorin uhan alla elämme No, yhdessä vuodessa ei varmasti ehditä kaikkia hoitaa ja toteuttaa, mutta se miten asioita on viety eteenpäin, joissain maissa ei ole ollut parhaalla mahdollisella tavalla toteutettua ja olisi erittäin tärkeää tukea ja auttaa erityisesti opettajia riittävästi, eh, auttaa heitä hyvin valmistautumaan opetuksensa. On erittäin tärkeää, että opettajat nimenomaan opettavat lapsille suvatsevaisuutta ja hyväksyntää ja eurooppalaisia arvoja. Esku. Seuraavaksi edustaja Tanasesku. Mulțumesc, doamnă președinte Paljon kiitoksia, puhemies, hyvät kollegat. Sika-virus on maailman laajuinen uhka. Tutkimukset osoittavat, että tästä ei voi ainoastaan tästä viruksesta, se ei voi ainoastaan aiheuttaa aivo, aivoihin ongelmia, vaan myöskin esimerkiksi liian syndromaa ja monia muita sairauksia. Ja on erittäin paljon kysymyksiä, jotka liittyvät tähän. niin Näin on tärkeää, että tätä virusta valvotaan ja tarkastellaan hyvin tarkasti kaikilla mahdollisilla menetelmillä. Aika on tärkeää, tarvitaan nopeaa diagnostiikkaa, nopeaa hoitoa ja myöskin nopeaa rokotteiden kehittämistä raskaana oleville. WHO tapasi, kokoontui ja pyrki ryhtymään toimenpiteisiin sikaviruksen leviämisen estämiseksi. Näitä tapauksia on monissa maissa ja nyt sitten varana on se, että sitä, että se leviää myöskin suuremmin Euroopan. Meidän täytyy estää tämä ja tässä henkilökunnan täytyy toimia ja valvoa tätä ja myöskin kansalaisten täytyy tuntea riskit. Kiitos. And next one. Seuraavaksi edustaja Champatski. Благодаря ви, госпожо председателстващ. Уважаеми колеги, бих искал да ви обърна внимание върху ползящата ислямизация. Kiitoksia. Kyse on islamisaatiosta, joka on nyt meneillään Bulgarian tietyillä alueilla. Se on uhka meidän yhteiskunnallemme ja Euroopan unionille. Kaikkien näiden prosessejen, tämä on siis kaikkien näiden prosessejen syy, mitä on siis tapahtunut. Ja Turkin tasavalta edelleen pyrkii hiljaisella tavalla näin vaikuttamaan Bulgariaan ja se pyrkii näin, Erdogan pyrkii näin vaikuttamaan aggressiivilla politiikallaan. Ja nyt Euroopan pitäisi ymmärtää, miten uhkava Turkin politiikka on. On myöskin korkea aika vastustaa tätä Turkin sodan julistusta. Eli tässä ei pidä päätä paina pensaaseen paní předsedající terorismus nezná hranic a ohrožuje naši svobodu. hyvä puhemies terrorismi ei tunne rajoja se uhkaa vapauttamme ja myöskin hankaloittaa normaalien eh, ihmisten elämää ja eh, uskoa vähentää heidän uskoa poliitikkoihin. Tarvitsemme sellaiset välineet, eh, joilla voimme asioihin puuttua. On erittäin tärkeää, että henkilökohtaiseen vastuuseen joutuu, jos eh, haluaa tämän tyyppisiin toimiin osallistua. Ja on erittäin tärkeää, että tarvitaan sellaiset oikeudelliset puitteet, jotka mahdollistavat eh, sen, että tuomioistuimet voivat eh, ranga esimerkiksi kansallisuuden menettämisellä, jos voidaan havaita, että on ollut osallisena terroritekoihin ei voida hyväksyä sitä, että EU-kansalaiset eh, osallistuvat terroritekoihin ja edelleen ovat EU-kansalaisia. Tälle on saatava loppu. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Jill. Thank you, President. Kiitos puhemies ja jäsen. Yhä useammin on esitetty tai on noussut pintaan viime viikkojen aikana YK rauhanturvaajien väitettyjä seksuaalisia väärinkäytöksiä ja vaikuttaa siltä, että niin, kun ajatellaan kaikkein haavoittuvaisemmassa asemassa olevia naiset ja lapset, jotka ovat menettäneet kaiken, niin heitä käyttävät hyväksi ne, joiden tulisi tarjota heille suojelua. On aivan järkyttävää, mitä on kuultu Keski-Afrikan tasavallasta tytöiltä, että mm, YK-sotilaat ovat Äh, pakottaneet äh, nuoria tyttöjä aivan järkyttäviin seksuaalisiin äh, tekoihin tai maksamaan ruuasta seksillä. Tämä on vastenmielistä, kuvottavaa ja järkyttävää ja vaadin, että korkea edustaja Mogherini puuttuu asioihin niin, että kaikki nämä tekijät äh, joutuvat ähm, rikosoikeudelliseen vastuuseen, että tällaisia järkyttäviä väärinkäytöksiä ei pääse enää tapahtumaan. Kiitos. Edustaja Kaan seuraava. Arvoisa puhemies, työntekijät ja perheet maassa ovat huolissaan yhdistyneen kuningaskunnan teollisuudessa. On hienoa, että nyt terästeollisuuden on löydetty ostaja, mutta kuitenkin tässä tuhannet työpaikat ovat riskin alla. Kun ajatellaan tätä kriisiä, hallituksen vastaus ei ole ollut riittävä, ei EU-ssa eikä myöskään kotopuolessa. Työväenpuolue on suunnitellut terästeollisuuden työntekijöille suunnitelmaa. Tarkoituksena on saada aikaiseksi infrastruktuurihankkeita ja myöskin pitkän aikavälin strategia koko yhdistyneen kuningaskunnan terästeollisuudelle. Toivon, että hallitus toimii nyt ja kehittelee pitkän aikavälin suunnitelman ja tukee, tukee myöskin EUta siinä, että halpaa kiinalaista terästä ei maahan voisi tuoda. Kiitos. Seuraavaksi Edustaja Darling. Thank you, President. Kiitos puhemies. Oli hyvä kuulla, että eh, tällainen eh, ostotapahtuma tänään tehtiin, koska se on hyvä, kun ajatellaan teollisuutta, eh, jonka olemassaolo on ollut kriisissä juuri näiden dumppaustoimien vuoksi. EU ei tietenkään ole kriisiä aiheuttanut, mutta kuitenkin eh, se tulisi hoitaa näiden kauppatoimien myötä. Komissio, eh, parlamentin jäsenet ja hallitukset, jotka odottavat 72 prosenttia eh, väestöstä, ovat sitä mieltä, että toimia tarvitaan, mutta oma hallituksemme, Britannian hallitus, ei mahdollista tämän tapahtumista olisi mahdollista parin viikon sisään saada tämä tapahtumaan 13. päivä 5. Eh, kauppaneuvostossa. Ja David Cameron ja eh, maamme hallituksen on päätettävä, eh, mitä se haluaa. Haluaako todellakin pelastaa terästeollisuuden ja tämän tärkeän teollisuuden muodon? Ja nyt sitten vielä edustaja Mamikins. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, kun ajatellaan kansalaisten oikeuksia, niin äh, nyt niitä on rikottu pahasti niin Kun ajatellaan äh, vaikkapa ilmaisunvapautta, niin se on yksi kaikkein tärkeimpiä. Ähm, Latvian liittymisestä Venäjän federaationa on kirjoitettu ja teksti oli tarkoitettu äh, vitsiksi, mutta nyt siitä on sitten tuomittu myös äh, vankeuteen. Latvian parlamentti kuukausi sitten äh, muutti rikosoikeuttaan äh, tavalla, joka voisi johtaa siihen, että ihmisiä tuomitaan tällaisesta asiasta vankeuteen. Eli minun maani pyrkii sulkemaan kansalaistensa äh, suun. Tämä on häpeällistä. Kiitoksia. Tämä oli viimeinen puheenvuoro ja seuraava istunto on huomenna tiistaina 12. huhtikuuta 2016 kello 8.30 1430 ja sitten kello 15 23 tasan. Ja esityslista on julkaistu ja se on saatavilla euroopan parlamentin verkkosivustoilla ja istunto on päättynyt hyvää yötä ja kiitoksia tulkeille ja kiitoksia